Mes chers collègues, j'ouvre la séance, placée sous une triple. Arvoisat kollegat, avaan kokouksen. Meillä on täällä kolme puheenjohtajaa. Sillä mukana on sekä budjettivaliokunta että budjettivalvontavaliokunta ja oikeusasioiden valiokunta. Haluaisin näin toivottaa tervetulleeksi äh, Kristalina Georgievan varapuheenjohtajan ehdokkaan. Ja muistuttaisin, että liitteen 16 mukaisesti säännössämme parlamentti arvioi komissaari ehdokasta hänen yleiskykyjensä pohjalta, hänen sitoutuneisuutensa pohjalta eurooppalaisiin asioihin ja henkilökohtaisten taitojensa pohjalta. Parlamentti arvioi myös hänen asiantuntemuksensa mahdollisissa niissä asioissa, jotka hänelle kuuluvat tulevaisuudessa. Ja muistuttaisin, että ennen kuulemistilaisuutta johtajaehdokas on vastannut kirjallisesti alustavan kyselykaavakkeeseen ja kirjalliset vastaukset on jaettu edustajille kaikilla kielillä. Tämä keskustelu rakentuu seuraavasti. Meillä on ensin hänen suullinen alustuksensa, joka ei saa ylittää 15 minuuttia. Ja kuulemistilaisuuden lopuksi hänellä on myös loppulausumaansa viiden minuutin aika. Ja sen niin alustuksen jälkeen esittää 45 kysymystä edustajien toimesta. Kysymyksiin vastaa varapuheenjohtaja ehdokas yksitellen välittömästi kolme minuuttia jokaisen kysymyksen, kysymyksen esittämiseen minuutti ja vastaamiseen kaksi minuuttia. Ensikierroksella jokaisen poliittisen ryhmän edustaja esittää kysymyksen. Toinen kysymyskierros on kolmiosainen, josta jokainen osa kuuluu eri valiokuntien puheenjohtajan alaisuuteen ensinnäkin budjettivaliokunta, seuraavaksi budjetin valvontavaliokunta ja lopuksi oikeusasioiden valiokunta. Lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että keskustelu tulkataan 22 kielelle. Kaikki puhujat voivat käyttää omaa äidinkieltään. Sen sijaan puhujia pyydetään ottamaan huomioon se, että puheenvuorot tulkataan, eli etteivät he puhuisi aivan liian nopeasti. Haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen, että tämä keskustelu välitetään suorana lähetyksenä internetiin Euroopan parlamentin verkkosivuille. Ja samalla verkkosivustolla voi tätä tapahtumaa kunnon myöhemminkin. Ensiksi annan puheenvuoron nyt budjettivalvontavaliokunnan ja oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtajalle. Ja haluaisin myös sanoa teille, hyvä varapuheenjohtajaehdokas, että kiinnitämme erityisesti huomiota vuonna 2015 budjetin valmisteluun, johon vaikuttavat erityisesti nämä maksamatta olevat sitoumukset. Ja olemme etsimässä rakenteellista ratkaisua tämän ongelman ratkaisemiseksi jotta voitaisiin välttää se, että Euroopan unionin tilanne ei jatkuisi samankaltaisena. Monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, joka on ollut vuoteen 2016 mennessä, mutta joka huolettaa meille, meitä myös vuoden 2015 osalta, olemme kiinnittäneet huomiota tähän 300 miljardiin, jonka puheenjohtaja Juncker ilmaisi. Haluamme tietää, mitä vaikutuksia sillä on vuoden 2015 budjettiin, kun näitä säännöksiä, joita on niin kovasti odotettu, sitten täytäntöön pannaan. Lisäksi odotamme mielellämme kuulemamme teidän näkemyksiänne niistä omista varoista, joista parlamentti äänestää ja lopuksi. Voisitteko ehkä mahdollisesti myös tarkentaa näkemystänne siitä, minkälainen eurovyöhykkeen parlamentaarinen valvonnan pitäisi olla ja rahoitusvakauden nyt annan edustaja Gresslelle puheenvuoron, joka on budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtaja. Ähm, Kiitoksia. Komission jäsenherkas, haluan toivottaa teidät tervetulleeksi myöskin talousarvion valvontavaliokunnan nimissä. Kyseessä on jonkinlainen superkomissariaatti, ja meidän täytyy katsoa nyt vanhoja kokemuksia. Ennen vuotta 2004 kaikkihan oli yhdessä salkussa. Ja nyt talousarvio ja talousarvion valvonta ja petoksen torjunta on kaikki yhdistetty. Tähän salkuun liittyy yli 5000 henkilöstön jäsentä, seitsemännes komission henkilöistä, ja te olette ainoa varapuheenjohtaja, joka on suoraan yhteydessä tähän järjestelmään. Me haluamme saada parempia tuloksia ja kun katsotaan tätä kokonaisrakennelmaa, niin meillä on mahdollisuuksia tehostaa talousarviovalvontaa ja petosten torjuntaa. Meillä on 45 kysymystä nyt teille. Ne liittyvät meidän valiokuntamme toimialaan ja meillä on tämä ping-pong-menettely, eli kolmen minuutin pätkissä. Ensin poliittisten ryhmien edustajat ja sitten valiokuntien jäsenet. Toivottavasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä eurooppalaisten veronmaksajien hyväksi. Kiitoksia. Ja sitten Pavel Svoboda, oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää, edustaja Georgieva. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne oikeusasioiden valiokunnan puolesta. Johtamani valiokunta esittää teille vain rajallisen määrän kysymyksiä tänä iltapäivällä, ja näin pitääkin olla, sillä enemmän kuin koskaan aiemmin Euroopan unionin budjetti ja sen oikea täytäntöönpano ovat meidän ajatustamme keskipisteessä. Budjettiviranomaisena parlamentti on vakuuttunut siitä, että menestyksellisen täytäntöönpanon ja eri politiikan valvonnan kohdalta se on erityisen tärkeää ja siitä syystä myös tärkeää elinkeinoelämälle ja kansalaisille, jotta voidaan varmistaa se, että toimielimet, virastot ja muut Euroopan unionin elimet voivat luottaa päteviin, riippumattomiin, tehokkaisiin ja motivoituneisiin miehiin ja naisiin – Puheenjohtaja Juncker on antanut teille salkun, joka sisältää myös inhimilliset voimavarat. Siitä syystä olette valmiin vastuussa rekrytoinnista ja mobiliteetista liikkuvuudesta komissiossa, kuten myöskin monista muista tärkeistä asioista, jotka liittyvät EU-toimielinten, virastojen ja elinten henkilökuntaan. Olette myös loppujen lopuksi vastuussa myös siitä, että nimenomaan tämä inhimillinen tekijä toimii hyvin. Parlamentti on tietoinen tämän tehtävän merkityksestä ja siitä syystä oikeusasioiden valiokunta osallistuu teidän arviointiinne yhdessä budjetti- ja budjettivalvontavaliokunnan kanssa. Varapuheenjohtaja ehdokas Georgieva, me odotamme hinnalla kuulevamme teidän alkupuheenvuoronne. La vice président désignée. Hyvä, varapuheenjohtaja ehdokas, teillä on puheenvuoro.